Äänestämme Iranista ja Shirin Epadin tapauksesta. Eh, kuuden ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys, jolla korvataan kaikki muut päätöslauselmat. Tarkistuksia ei ole, joten täten äänestämme tästä yhteistä päätöslauselmaesityksestä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Esityksestä mukaisesti äänestämme kuudesta päätöslausumaesityksestä liittyen Kineaan. Yhteinen kuuden ryhmän päätöslausumaesitys, jolla korvataan kaikki aikaisemmat tekstit. Tarkistuksia ei tähänkään ole, joten äänestämme tästä yhteistä päätöslausumasta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Onnittelut äänestelijöille. Ja sitten viimeiseksi kuusi ehdotusta liittyen lehdistönvapauteen Keniassa. Äänestämme kuuden ryhmän yhteisestä päätöslauselmasta ja tunnette tämän lauseen lopun jo muutenkin. Ja nim-